uskoneet tähän ja tehneet lujasti työtä tämän julkilausuman hyväksi. Kiitos Komotakos ja vielä kerran onnittelut. Meillä on kirjallinen lausunto 21 Jelko Katsinilta, Macmillan Scottilta, Hanna Rosbachilta, Schefflinilta ja Jutta Steinbrückilta. Se koskee siviilejä, jotka ovat loukkaantuneet tietyissä sodissa – ja tämän julkilausuman suurin osa parlamentin jäsenistä on allekirjoittanut. Se on työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti. Se lähetetään kaikille ja julkistetaan tällä viikolla. Tämäkin liitetään, päät- liitetään pöytäkirjaan. Katsin haluaa käyttää puheenvuoron. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää teitä kaikkia tuestanne. Tämä on tärkeä viesti, jonka välitämme eteenpäin, että pieni ryhmä, joka on kärsinyt huomattavasti väkivallasta ja sodasta. Tämä kirjallinen julistus on tehty myöskin koko Euroopan kansalaisten ja järjestöjen tuella ja meillä on huomattava määrä allekirjoittaneita ja nyt voimme myöskin olla tyytyväisiä myöskin kolmen tärkeimmän poliittisen ryhmän tuki tästä takana. Ja ensimmäistä kertaa parlamentissa minun aikanani, kun huomasin, että kaikki kansalliset valtuuskunnat tietyistä mm, ryhmistä täällä parlamentissa, niin tietyistä syistä eivät voineet allekirjoittaa tätä vetoomusta. Mistä on outoa, koska kirjalliset vetoomukset ovat hyvin tärkeä osa meidän työtämme. Over to our votes. First of all... Nyt siirrymme äänestyksiin. Ensin eh, rouva Beresin mietintö Euroopan globalisaatiorahaston peristumisesta annetun